puheenjohtajan kanssa tiettyjä oikeusasia- ja lakeja, direktiivejä, jotka sitten julkaistaan pöytäkirjan yhteydessä. Herra Stuba, työjärjestyspuheenvuoro. Ja, voorzitter, dank u wel. Wat mij erg trof in uw eh, speech zojuist was dat u de... Kiitos te asetitte demokratian keskeiseen asemaan teidän puheessanne. Ja siksi on käsittämätöntä, että puheenjohtajakokous on päättänyt, että ei keskustella Hollannin kansanäänestyksestä 6.4. Mitä kansanäänestyksen tulee, se on isku vasten kasvoja ja nyt täytyy kunnioittaa Hollannin kansalaisia Tulevaisuudessa meillä on varmasti paljon enemmän kansan äänestyksiä ja esimerkiksi TTIPin yhteydessä varmasti sellainen tullaan järjestämään. Kiitos. Herr Stuger, demokratia. Edustaja Stuger, demokratia tarkoittaa myös sitä, että käytetään enemmistöäänestyksiä ja puheenjohtajakokouksessa äänestettiin enemmistöllä niin, että emme hyväksyneet teidän ehdotustanne. Eli demokraattisesti valikoidut ryhmien puheenjohtajat hylkäsivät teidän ehdotuksenne. Se on myös osa demokratiaa. Ja tällaisia kokemuksia demokraattina joutuu aina kokemaan silloin tälleen. Te yrititte tänään vielä kerran saada sen esityslistalle, mutta teidän olisi pitänyt esittää se ajoissa. Te esititte sen vasta kello 16.41 ja silloin määräaika oli jo mennyt umpeen. Schaffhauser, olkaa hyvä. Puhemies, eilen meillä oli avoimet ovet ja hyvä niin näin käytiin todellista keskustelua, oli kunnia, että oli, oli kutsuttu myös. Jotkut kansalaisyhteiskunnan edustajat tulivat tänne hunnutettuina. Ja se oli todella järkytys minulle syvästi. Haluaisin teidän ottamaan kantaa tähän, että jatkossa, kun meillä on avoimien ovien päivät parlamentissa, tällaista tavallisuutta ei syntyisi, eli hunnutettuja naisia ei nähtäisi täällä enää. Haluaisin te ottaisitte tähän kantaa, että seuraavilla kerroilla, kun on avoimet ovet, että kun me haluamme uskonnon vapautta edistää, että sitä ei loukattaisi sellaisella käyttäytymisellä. Ja nyt sitten esityslistaa. Artiklan 149 mukaisesti teille on jaettu lopullinen esityslista luonnossa. Ja en ole saanut mitään muutospyyntöjä täksi päiväksi, enkä tiistaiksi. Ai tiistaiksi? Edustaja Sassoni, olkaa hyvä. Niin, puhemies. On näinä päivinä kuultu paljon uutisia juhlinnasta joillakin alueilla, joissa Perheet, naiset, miehet, lapset eivät oikein voi juurikaan juhlia. He ovat kyllä vieraina Euroopassa, mutta mitä olemme kuulleet uutisia Domeninkin leiriltä, ovat huolestuttavia uutisia. On ollut puhetta, että on ollut vaikeuksia esimerkiksi elintarvikkeiden jaossa – puhtausolot ovat sietämättömät. Jotta me todella kunnioittaisimme arvoja, joista te itsekin puhutte istunnon aluksi, olisi aivan välttämätöntä Euroopan parlamentti tekisi virallisen vierailun pakolaisleireille Kreikan alueella. Kiitos. Herr Kollege, me käsittelemme nyt tämän päivän ja tiistain esityslistaa. Eli en nyt oikein ymmärrä, miten teidän puheenvuoronne liittyy tähän esityslistaan. Ehkäpä te voisitte ottaa sen jossain toisessa kohdassa esiin. Keskiviikoksi olen saanut äh, GUE-ryhmältä pyynnön, että neuvoston ja komission äh, lausunnot Turkin edistymisestä äh, sen viisumi, viisumivapautuksen ehtojen täyttämisestä, että se otettaisiin esityslistalle iltapäivällä kolmanneksi asiaksi. Ja edustaja Spinelli saa perustella tätä pyyntöä. Puhemies, haluaisin ryhmäni nimissä pyyntää, että esityslistalla aloitetaan myös keskustelu Turkin edistymisestä viisumivapauden edellytysten täyttämisessä. Keskiviikkoiltapäivänä kolmantena kohtana keskusteluissa niin voidaan päättää keskustelu puolelta öin. Komissio haluaa vapauttaa tätä ilman, että on minkäänlaisia takeita siitä, että perusedellytyksiäkään on täytetty mielestäni olisi erittäin tärkeää pitää mielessä varsin kahta edellytystä. Ensinnäkin, että terrorismin vastaista lainsäädäntöä uusittaisiin ja saataisiin todellista edistystä aikaan Kyproksen kysymyksessä. Keskustelu on niin tarpeellinen, varsinkin sen jälkeen, mitä Erdogan viime aikoina on todennut. Ankara ei kuulemma halua lainsäädäntöä muuttaa terrorilainsäädännön osalta muutosten aikaisemiseksi. Siellä on jo syytettyinä toimittajia, tieteilijöitä, poliitikkoja, terrorismista syytettyinä siis. Turkin matkalle eivät saa maksaa hintaa tietenkään Turkin hallituksen politiikasta, mutta tästä, tämä olisi takaisku, jos viisumivapaus myönnettäisiin. Erdogan uhkaa itse asiassa, että sopimus lopetettaisiin pakolaisten palauttamisesta, jos viisumavaus ei mene läpi. Kiitos. Ja kollega Harms on pyytänyt tämän puheenvuoron myös. Äh, Vihreiden ryhmä tukee kollegojen ehdotusta Mielestämme viime päivien tapahtumien jälkeen, Davotoglun eroamisen jälkeen, tai hänet ilmeisesti pakotettiin siihen Shan Dündan tuomion jälkeen, ja häntä kohtaanhan hyökättiin, tämä oli ikään kuin terroristi-isku voitaisiin sanoa, niin olemme sitä mieltä, että meidän täytyy välttämättä keskustella tästä tilanteesta. Ja meidän ei pitäisi antaa sellaista kuvaa Turkissa eikä Euroopan unionissakaan, että meitä voidaan kiristää, että me ehdotta neuvottelisimme Turkin kanssa ja siksi minä pyytäisinkin, että tätä keskustelua laajennettaisiin tällä viikolla. Kiitos ja sitten tätä vastaan. Edustaja Mitsola. Kiitos puhemies. Kansanpuolueen ryhmä ymmärtää, että tämä on erittäin tärkeä aihe kaikille ryhmille ja kansalaisillekin. Me uskomme, että keskustelu tarvitaan, mutta uskomme, että se täytyy vastuuntuntoisesti ja laajemmin hoitaa. Komission ehdotus viime viikolta ei ole erillinen tapaus. Se on osa kokonaiskuvaa Turkin ja EUn suhteessa liittyen maahanmuuttoon ja viisupimapaussopimus myös Kosovon ja Jordanian kohdalla. Näissä asioissa Euroopan parlamentin rooli on yhtä tärkeä myös yhteispäätösmenettelyssä. Nämä ovat kiistanalaisia ja arkoja kysymyksiä. Me uskomme, että sitä tärkeämpää on syytä valmistella tätä keskustelua kunnolla. Siksi meidän mielestämme pitäisi asianomaiset valiokunnat käsitellä näitä asioita niin, että voidaan taata vilkas keskustelu kunnioittaen kuitenkin parlamentin menettelytapoja. Esimerkiksi tänä iltana live-valiokunta aikoo käydä laajankin keskustelun aiheesta, siksi kansanpuolue vastustaa tämän asian ottamista esityslistalle tässä vaiheessa. Kiitos, me äänestämme tästä pyynnöstä. Se, joka tukee GUE-ryhmän ehdotusta käsi ylös. Wer ist dagegen? vastaan. Wer enthält sich? Tyhjää. Meidän täytyy tarkistaa koneellisesti. Ko- tarkistamme koneellisesti. Abstimmung ist der... Äänestys alkaa. Haben alle abgestimmt? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Puolesta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 että tässä ei sekoitettaisi aiheita. Tässä on kysymys myös keskustelusta herra Timmermansin kanssa Schengenistä. Me saimme viestin tänään, että Slovakian ja Unkarin välisellä rajalla on ammuttu autoihin, jossa on ollut pakolaisia. Yksi pakolaisnainen muun muassa on haavoittunut. Ja ehdottaisin, että te kertoisitte herra Timmermansille, että meille täällä parlamentissa on erittäin tärkeää, että hän ottaisi tämän asian esille tämän keskustelun yhteydessä koska tässä on, ollaan todellakin huonossa tilanteessa, mitä Schengen-tilanteeseen tulee, kun katsotaan, mitä sillä rajalla on tapahtunut. Okei. Okay. Selvä mitään muita puheenvuoropyyntöjä estyslistaan ei ole, joten se on tällä tavalla nyt päätetty. Nyt sitten eh, yhteinen keskustelu, yhteiskeskustelu kohesiopolitiikasta. Eh, edustaja Jotovan mietintö. Annan puheenvuoron ensin esittelijälle. Olkaa hyvä, edustaja Jotova.